joka on nostettu neuvostolle ja komissiolle ja joka koskee äitiyslomaa. Ja aluksi annan puheenvuoron Rova Maria Arenalle, joka on yksi tämän kysymyksen allekirjoittajista. Merci, euh, monsieur le président. Kiitos puhemies. Viimeisin keskustelu, jonka parlamentissa olemme käyneet, äitiyslomasta oli viime heinäkuussa. Lähestulkoon vuosi on nyt kulunut. Ja mitä sitten on tapahtunut? Eipä juuri paljoakaan. No sen tai jotakin. Franz Timmermans aikoo vetää direktiivierätuksen pois äitiyslomasta Riifitin takia. Neuvosto on hiljaa ja Euroopan parlamentti, vaikkakaan meillä ei ole tähän velvoitetta, mutta olemme sitoutuneet, olemme heittämässä pyyhkeen kehään tavallaan. Julkisesti voin tuomita neuvoston passiivisuuden ja myös sen ennakkotapauksen, jonka tämä muodostaisi. Kaksi toimielintä ottaa kantaa asiaan, mutta neuvosto ei anna omaa kantaansa toisin kuin kaksi muuta. Tätä ei voida hyväksyä. Tätä ei voida hyväksyä toimielinten rakenteen kannalta. Tämä on epäkunnioittavaa kahta muuta toimielintä kohtaan. Mehän olemme täällä tänään edustettuina. Ja tätä ei voida hyväksyä erityisesti, kun ajattelemme niitä miljoonia äitiä ja lapsia, jotka eivät saa tätä sosiaalista yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta tuekseen. Juncker on antanut ilmoituksen aiheesta kun äitiyslomadirektiivi jätetään huomiotta, laitetaan pöytälaatikkoon, niin eihän tällä päästä tavoitteisiin. Missä Euroopassa me oikein elämme? Esitän tämän kysymyksen neuvostolle. Kun ajatellaan, että äitiydestä rangaistaan, missä Euroopassa me oikein asumme, jos lapsen tekeminen tarkoittaa väistämättä köyhyyttä? Päätöslauselma, josta me huomenna äänestämme, pyrkii siihen, että tämä Eurooppa naisten tuella ja äitien tuella toteutuisi, niin että Eurooppa olisi myös sosiaalisesti kolmen aan Eurooppa. Tässä emme voi enää odotella. Jo vuodesta 1992 lähtien, kun saimme ensimmäisen äitiyslomadirektiivin, asiat eivät ole oikeastaan edenneet. Vuodesta 1992 siis. Nyt elämme jo vuotta 2015. Tänä aamuna todettiin, että jos pitää 20 vuotta odotella lainsäätämistä Euroopassa, niin kyllä aika käy pitkäksi, etenkin kun kyse on sosiaalisista kysymyksistä ja oikeuksista. Parlamentissa, neuvostossa ja komissiossa me toteamme, että nämä naiset eivät voi enää odotella. Näiden naisten, naisten on voitava sovittaa yhteen sekä perhe-elämä että työelämä. Naisten ei pidä täytyä valita äitiyden ja toisaalta uran välillä. Näiden naisten on voitava omaksua rooli äitinä, työntekijöinä, naisina. He eivät saa enää olla palkkakuilun uhreja, heidän ei pidä enää olla eh, eläkekuilun uhreja. Heidän ei tule enää olla uhreja missään muodossa vain sen takia, että he ovat äitejä. Nyt puhutaan siitä, että vaarana on se, että nainen jos jonakin päivänä tulee äidiksi. Ajatelkaapa, tänä päivänä Euroopassa se, että voi, no, näistä voi tulla äiti, se on riski, se on vaara äh, yrityksille, politiikalle, äh, yhteiskunnalle. Missä me oikein elämme? Emme me voi äh, hyväksyä tällaista tilannetta. Me jälleen kerran tässä päätöslauselmassa vaadimme sitä, että tämä kaikki katoaa niin, että näitä naisia suojellaan, niin, että nämä äidit saavat äitiysloman, jotta he saavat todella sitä korvauksen, että he eivät kärsi köyhyydestä ja voivat vihdoin ja viimein olla kaikkea sitä, mitä he ovat, naisia, äitejä ja työntekijöitä, ja että heillä on arvokas paikkansa yhteiskunnassa. Arvoisa komission jäsen, tiedän, että olette sitoutunut tämän aiheen käsittelyyn. Luotan teihin, jotta tämä keskustelu ei jää taas kymmeneksi vuodeksi hyllylle, vaan että tarjoamme näille eurooppalaisille äideille mahdollisuuden. Luotan teihin, luotan äh, neuvostoon, mutta täytyy nyt kyllä sanoa, että olemme toistamassa mutta toistelleet sitä, että todellakin olemme jo väsyneitä tähän toisteluun. Nyt komission kanssa me toimimme tässä kahdestaan, yritämme löytää ratkaisun, jotta mahdollisimman nopeasti nämä naiset saavat kunnian osakseen. Kiitos. Kiitos. Ja nyt annan puheenvuoron Rova Kanjina Lukashevitsalle hän puhuu neuvoston nimissä. Kiitoksia puhemies arvon jäsenet. Haluan kiittää teitä tästä mahdollisuudesta saada puhua asiain tilasta, joka koskee komission ehdotusta äitiyslomadirektiiviksi tai vanhempainlomadirektiiviksi. Neuvosto on tavannut parlamentin edustajia usean otteeseen ja keskustellut tästä aiheesta. Kuten tiedätte, komissio on ilmaissut aikeensa vetää tämän ehdotuksen pois, jos neuvotteluiden blokkitilanne, pattitilanne ei pur, purkaudu, jos yritystä siihen ei ole. Nyt rehellisesti sanon, että neuvosto ei tue tätä ehdotusta. Neuvoston kanta ei jätä sijaa uudistuksille. Meidän täytyy olla realistisia myös siitä, että että Euroopan parlamentin kanta tähän asiaan kokonaisuuteen ja sen odotukset siihen liittyen ovat eri, täysin erilaiset kuin neuvoston. Kunnioitamme teidän kantaanne, mutta meidän on nyt kohdattava se totuus, että tämänhetkinen tilanne ei tee mahdolliseksi edistymistä tämän asiakirjakokonaisuuden parissa. Arvon puhemies, arvon jäsenet, haluaisin vielä korostaa yhtä seikkaa. Neuvoston kanta ei ole ollut helppo muodostaa. Se on tulosta syvällisestä, monimutkaisesta harkinnasta. Me olemme ponnistelleet kovasti, me olemme osoittaneet hyvää tahtoa, samoin kuin aiemmat puheenjohtajavaltiot. Tämä puheenjohtajavaltio ei voi sooloilla. Jäsenvaltioiden tahto sitoo meitä, aivan kuten parlamenttiakin sitoo sen jäsenten tahto. Ongelmista, niistä ongelmista huolimatta, joita tähän asiakokonaisuuteen on liittynyt, minä uskon, että neuvosto ja parlamentti pysyvät yhtenäisinä siinä sitoumuksessa, että ö, haluamme tukea naisia ja työtä tekeviä äitejä. Neuvosto on toistuvasti korostanut sitä, kuinka tärkeää on tukea naisia ja miehiä kun he haluavat sovittaa yhteen työ- ja perheelämän. Naisten osallistuminen työelämään ei ole ainoastaan tasa-arvokysymys, vaan se on erittäin tärkeä tekijä, joka myötä vaikuttaa talouskasvuun. Kun pidämme tämän tavoitteen mielessämme, niin seitsemän vuoden jälkeen, kun olemme onnistuneet, mutta emme ole päässeet yhteisymmärrykseen, niin olisimme erittäin iloisia, jos saisimme uuden alun tälle aiheasialle, uuden aloitteen. Uusi aloite voisi antaa neuvostolle ja parlamentille paremman pohjan tehdä yhteistyötä ja työtä, jonka avulla halutaan auttaa sekä miehiä että naisia sovittamaan yhteen työ- ja perhe-elämä. Tämä tarkoittaa tietenkin sitä, että suojellaan raskana olevia ja imettäviä äitejä. Olen varma siitä, että Euroopan parlamentti voi olla yhtä mieltä neuvoston kanssa siitä, että meidän täytyy omaksua kattavampia eteenpäin katsovampi lähestymistapa. Kiitoksia. Eh, Kiitos, rouva valtiosihteeri. Ja nyt rouva komission sen joudavaa. Thank you very much, honorable members. Kiitos arvoisat jäsenet. Haluan kiittää naisten oikeuksien valiokuntaa sen sitoutumisesta ja ponnisteluista suhteessa komission ehdotukseen äh, uudelleen tarkastella äitiyslomadirektiiviä. Haluan kiittää erityisesti esittelijä Arena ja Karsia Peresiä naisten oikeuksien valiokunnasta heidän ponnisteluistaan, jotta päästäisiin eteen tästä umpikujasta. Komissio on vahvasti sitoutunut sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja uusien äitien ja naisten terveyden suojelun. Naisten ja miesten täytyy voida tasapainottaa työ- ja perheelämä niin, että nämä osa-alueet ovat helpommin yhdistettävissä. Komissio on useaan otteeseen korostanut sitä, että tarvitsemme neuvotteluja parlamentin ja neuvoston kanssa. Yksiköt ovat tehneet läheistä yhteistyötä sekä nykyisen puheenjohtajakauden aikana että aiemmalla kaudella, jotta pääsemme realistiseen lopputulokseen, jonka molemmat osapuolet voisivat hyväksyä edustaja Arenan ponnistelujen ansiosta olemme voineet tutkia myös uusia kompromissimahdollisuuksia, aivan erityisesti palkkakysymyksessä. Me tiesimme, että tämä on ollut jäsenvaltioille näin talouskriisin aikana erityisen vaikea kysymys. Komissio on myös helpottanut parlamentin ja neuvoston välisiä epävirallisia keskusteluja ja on edistänyt konkreettisia neuvotteluja esittelijän ehdotusten pohjalta niin, että voitaisiin edetä kohti ratkaisua. Me olemme puheenjohtajavaltiolle korostaneet sitä, että asia nostetaan takaisin keskustelun neuvostossa esittelijän ehdotusten pohjalta. Näin neuvottelut saataisiin taas uudelleen käyntiin ja voitaisiin edetä kohti ratkaisua. Tämä Faili kuitenkin palasi takaisin neuvostoon ja olemme panneet parlamentin kannan merkille ja valmiuden työstää aihetta. Valitettavasti edelleenkin eh, ryhmä jäsenvaltioita vastustaa tämän aiheen käsittelyä ja etenemistä. Monet katsovat, että toki toimintaa kovasti vaaditaan, tarvitaan tällä alalla, mutta he eivät ole vakuuttuneita, että tämä ehdotus, jonka valmistelu käynnistyi jo lähes kymmenen vuotta sitten, ratkaisisi ne kysymykset, joita vuonna 2015 ja tämän jälkeen työssä käyvillä vanhemmilla on edessään. On enemmistö neuvostossa, joka kannattaa sitä, että asiassa otettaisiin ikään kuin uusi alku. Olen valmis keskustelemaan lainsäätäjien kanssa aiheesta, mutta tässä tilanteessa komissio ei näe syytä poiketa työohjelmassa ilmoitetuista aikomuksestaan ja korvata tätä uudella aloitteella, jos uutta ratkaisua ei löytyisi kuuden kuukauden jälkeen. Nyt uusi alku näyttäisi olevan paras ratkaisu. Yhteiskunta ja työelämä on kokenut huomattavia muutoksia viime aikoina. Komissio on sitoutunut parantamaan työssä käyvien vanhempien asemaa EU:ssa. Sen takia olen valmis perehtymään uuteen ratkaisuun ja uusiin haasteisiin tätä kautta. Tiedän, että kyseessä ovat etupäässä naiset, jotka kärsivät äitiyden taakasta ja sen tuomista rangaistuksista työmarkkinoilla. Kun mm, naisista tulee vanhempia, he kärsivät tämän takia työmarkkinoilla. Edelleenkin mm, ennen lapsen saamisikää äh, ero palkoissa on noin 16 prosenttia ja sitten myöhemmässä vaiheessa ero vain kasvaa. Me tiedämme, että Euroopassa on kuitenkin demograafinen aikapommi edessä. Meillä on vakavia äh, taloudellisia ja yhteiskunnallisia ongelmia ja myös finanssipoliittisia ongelmia EU:ssa. Kun talous alkaa taas elpyä, Euroopan on käytettävä kaikki taidot hyväksi, jotta voimme globaalisti kilpailla. Naiset ovat entistä pätevämpiä työmarkkinoilla. He ovat keskimäärin pätevämpiä kuin miehet. Meillä ei ole varaa enää jättää tätä taito keskittymään huomiotta. Kilpailemme kuitenkin kansainvälisesti maailmanmarkkinoilla. Naisten ja miesten täytyy pystyä tasapainottamaan työelämä sillä tavalla, että he voivat saada haluamansa perheen heidän on oltava valinnan varaa. Myös miehiä täytyy rohkaista kantamaan omat perhevastuunsa. Monet miehet haluaisivat käyttää enemmän aikaa lastensa kanssa, mutta joutuvat työelämässä olemaan hyvin vaikeassa tilanteessa. Mm-hmm. Ratkaisut, jotka mahdollistavat todelliset työ- ja perheelämän yhdistämisratkaisut, auttavat koko yhteiskuntaa ja tuovat mukanaan myös parempaa tasa-arvoa sukupuolten välille kaikilla tasoilla. Työssäkävien vanhempien haasteet alkavat, kun uusi vauva syntyy, mutta siihen ne eivät suinkaan pääty. Vanhemmat tarvitsevat joustavuutta myös lapsuuden ja teinivuosien aikana. On oltava äh, päivähoitoratkaisuja, on oltava infrastruktuuria niin, että ihmisillä on todellakin valinnanvaraa. Ei pidä myöskään unohtaa äh, vanhusten huollon asettamia vaatimuksia nykysukupolville. Kaikki nämä tarpeet on kuitenkin hoidettava älykkäällä tavalla niin, että ei käy niin kuin nykyiselle ehdotukselle tai aiemmille ehdotuksille tässä asiassa. Aion tehdä yhteistyötä Timmermansin ja Dombrovskisin kanssa ja komission sen Taisenin kanssa EUn säätely- ja politiikka puitteiston parantamiseksi. Otamme huomioon yritysten ja vanhempien todelliset tarpeet muuttuvassa maailmassa ja ehdotamme ajankohtaisia, ajanmukaisia ratkaisuja tähän kysymykseen. Voimme yhdessä Euroopan parlamentin neuvoston kanssa pohtia kaikkia ulottuvuuksia tässä kysymyksessä. Teemme myös, toteutamme myös julkisen kuulemisen, kuulemme myös sidosryhmiä niiden oman roolinsa mukaiseksi sosiaalipolitiikan osalta, aivan niin kuin perussopimukset määräävät. Tutkimme kaikkia mahdollisia toimia, sekä lainsäädännöllisiä että muita kuin lainsäädännöllisiä toimia. Näin tarkoitus on saada mahdollisimman tehokas vaikutus aikaiseksi. Arvoisat jäsenet, mielelläni kuuntelen teidän näkemyksiänne ja luotan tukeenne. Kiitos. Σας ευχαριστώ κύριε Εκ μέρου τη ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, το λόγο έχει για 1,5... Kiitos. και αρβαζάμπορσκα. ryhmien puheenvuoroihin. Puolesta minuuttia Vasaborska. Kiitos puhemies, rouva komission jäsen. Me emme tänään puhu äitiyslomasta, vaan asiakirjasta, joka pitäisi auttaa naisia, jotka ovat työssäkäyviä äitejä. Tänään minä ajatellaan sitä, että kun nainen saa lapsen, hän edelleen jatkaa työntekoa. Ja tämä on asia, joka otetaan esille direktiivissä vuodelta 1992. 2008 komissio valmisteli tämän direktiivin uudistamista ja parlamentti ensimmäisessä käsittelyssä otti kantan, kannan, jota, josta neuvosto ei ole halunnut neuvotella – mitä tulee työtä tekeviin naisiin, komissio on tullut tilanteeseen, jossa se ei löytänyt mitään ratkaisua tähän tilanteeseen. Neuvosto jarruttaa tilannetta, naiset kärsivät tästä. Minä olin sen puolesta, että jatketaan äitiyslomaa 18 kuukauteen ja kuuden viikon tulisi olla ehdoton alaraja. Tätä vaatii maailman terveysjärjestöä niin no, on se tärkeää, että nainen voisi olla kuusi vuotta kotona ja saisi tältä ajalta täyden palkan. Minä olen vihainen, kun näen, miten neuvosto tekee saman virheen tekstissä, joka käsittelee vain terveyden suojelua. Me sanelemme jäsenvaltiolle sen, että miten pitäisi tehdä politiikkaa – äitiysomalla. Minä varjoesittelen sanoisin, että jos tämä teksti hyväksytään tässä muodossa, me emme tule äänestämään sen puolesta. Kiitoksia kovasti, edustaja Zaborska. Nyt teille on esitetty sininen kortti. Hyväksyttekö? Olkaa hyvä, Fonsolika. Yeah, it's okay. In fact, I would like... Niin, itse asiassa halusin kysyä, ettekö te rouva Zaborskalle sitä mieltä, että nyt olisi neuvoston aika aloittaa dialogi ja alkaa neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa äitiyslomaa direktiivistä. Neuvoston tulisi ottaa vastuu siitä, että se on pannut kapulaa rattaaseen, kun on haluttu parantaa niiden työntekijöiden asemaa, jotka ovat hiljattain synnyttäneet tai imettävät pán ďakujem veľmi pekne za otázku. Kiitos kysymyksestä, herra kollega. Minä tuen sitä sanamuotoa, jonka te mainitsitte. Minä olen sen puolesta, että neuvosto palaa neuvotteluihin niin, että me voimme saada neuvottelut ja että voidaan e, parantaa työtäkivien naisten työskentelyolosuhteita, jotta voidaan pitää kiinni myöskin tämän direktiivin otsikosta, jonka komissio on esittänyt. To logo έχει ja την ομάδα των Σοσιαλιστών και Kiitoksia. Seuraavaksi annan puheenvuoron Lopesille. Bien, el consejo... Neuvosto on sanonut että meille, että se puhuu suoraan, ja mekin sanomme, niin voimme katsoa sitä, mitä täällä on tapahtunut neuvosto ennen kaikkea. Vuodessa olla puheenjohtajavaltio on sanonut ensimmäisestä minusta lähtien, että kohta tappaa tämän esityksen, tämän direktiivin. Kun puhutaan parlamentin kanssa, on ensi hetkestä lähtien, että olla valmiita neuvottelemaan joustavia, että on kyse vanhasta esityksestä, että me haluamme puhua neuvoston kanssa, mutta neuvosto ei sano yhtään mitään parlamentin kanssa. Se on se, mitä tässä on tapahtunut. Kysymys on direktiivistä, josta me tiedämme, että se on tasa-arvoa koskeva direktiivi, se kulkee nimenomaan koskemaan sukupuolten välistä tasa-arvoa ja koskee työmarkkinoita, se vaikuttaa meidän demografisiin haasteisiimme ja se voisi olla yksi mahdollisuus myöskin talouden elpymisen kannalta. On joitakin, jotka, että on tällaisia neuvosto, maita, jotka, jotta ovat valmiita tekemään maita, jotka sanovat, että jotkin naiset saavat vähemmän eläkettä siksi, että he ovat valmiita tekemään työtä mieluummin, vaan tekemään lapsia, jotka he ansaitsevat vähemmän. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi annan puheenvuoron minuutiksi Görlingille. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, ei ole sattumaa, että raskana olevien tai imettävien työntekijöiden terveyttä säätelevä direktiivi on äitiyslomadirektiivi. Direktiivi on nyt jäänyt ikään kuin tämän 20 viikon palkallisen äitiysloman uhriksi. Tätä on jatkuvasti huomattava vähemmistö jäsenvaltiosta vastustanut ja minun mielestäni aivan oikein. Tämä asia on subsidiariteetin alainen kysymys. Komissio on pitänyt pitää sanoistaan kiinni ja vetää ehdotus pois. Tässä koko saakassa Euroopan parlamentti näyttää aivan typerältä ja tätä on syytä korostaa. Jos Euroopan parlamentti olisi hyväksynyt alkuperäisen ehdotuksen ilon suosituksen mukaisesti, niin naisille olisi saatu jo viisi vuotta sitten paremmat olosuhteet. Monien jäsenten jääräpäisyys on johtanut siihen, että aihetta vatvotaan nyt vielä viiden vuoden jälkeenkin. Rohkaisen komissiota vetämään pois tämän ehdotuksen ja lopettamaan tämän ajan haaskauksen. E, Kiitoksia. Sininen kortti. Girling, Arena esittää teille sinisen kortin. Hyväksyttekö? Olkaa hyvä. Pardon. Je voulais juste poser une petite question. Halusin esittää vain yhden kysymyksen Äitiyslomadirektiivi on ollut olemassa vuodesta 1992 alkaen. Se koskee naisten suojelua työpaikalla. Kyse on siis naisten terveyttä koskeva direktiivi, sellaisten naisten, jotka ovat joko raskana tai imettävät. Siis eli 1992 vuonna se on ollut olemassa ja tämä komission uusi ehdotus on sen, on tarko- ehdotuksen tarkoitus on muuttaa sitä. Te puhutte subsidiariteetistä, mutta minä en ymmärrä, mitä te tarkoitatte, koska jo vuodesta 1992 alkaen komissio on kyennyt toimimaan tällä alalla. No uh, well, presumably the... Niin, oletettavasti kysymy, kysymys kuuluu, että miten minä ymmärrän tämän direktiivin. Siinähän ei oikeastaan kysymystä varsinaisesti ollut, mutta sanonpa, että on aivan selvää että tämä uudelleenlaadintaehdotus on vienyt pois jäsenvaltioiden suvereniteettia, on nakertanut subsidiariteettia ja on oikeastaan ottanut tehtäväkseen tehdä paljon enemmän kuin mikä olisi järkevää toteuttaa EU-lainsäädännöllä. Minun mielessäni ja ryhmän mielessä ei ole kysymystäkään siitä, etteikö äitiysloma olisi äärimmäisen tärkeä. Ei ole kyseenalaista, etteikö naisten oikeuksia pitäisi kunnioittaa, mutta onko tällainen vaatimus ilman minkälaista joustavuutta oikea lähestymistapa? Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi puheenvuoron saa Becerra. Olkaa hyvä. Puolitoista minuuttia. Gracias, Kiitos puhemies komission ja sen Jorvan neuvoston jäsen. Muistan, että kun mikä oli tilanne vuonna 1992. Minä kyllä muistan erittäin hyvin, koska se on vuonna syntyi minun äh, lapseni ja minun elämäni muuttui ja maailma muuttui. Yhteiskunta on muuttunut, naisten osuus äh, työelämässä, kaikki on muuttunut. 28 jäsenvaltion Euroopassa me äh, voi hyväksyä sitä, että enää on voimassa tämä direktiivi, joka on vuodelta 12 jäsenvaltion kaudelta. Täytyy löytää ratkaisu, joka vaikuttaa meihin. Totta kai muissa maissa, reagoidaan, pannaan käytiin aloitteita, jotka parantavat järjestelmiä, enemmän suojelua, enemmän tasa-arvoa. Mutta mitä Eurooppa tekee saman aikaan? Euroopan parlamentti pystyi lähes 15, 5 vuotta sitten tekemään esityksen, hyväksymään esityksen, joka oli kunnianhimoisempi ja realistisempi kuin komission alkuperäinen esitys. Ja mitä tapahtuu neuvostossa näiden viiden vuoden aikana? Ei sanaakaan. Ei ainoatakaan ehdotusta, ei mitään vastaehdotusta, ei mitään kommenttia mihinkään suuntaan. Totaalinen jäädytys, joka johtanut siihen, että tässä periaate, loukataan niin periaatteet, jotka liittyvät lainsäädäntö, yhteisen lainsäädäntöön perustamisomistusten pohjalta. Ei pidä rikkoa sääntöjä, jotka olemme antaneet itse itsellemme. Ja komissio on siis vastuus, neuvoston vastuussa, täytyy ottaa Eurooppa, vastuuta, eurooppalaista henkeä. Ja on tärkeää, että täytyy ajatella neuvoston ja lähtee siinä, että voidaan yhtäkkiä vain hylätä mielipiteellisesti jotakin ystä siksi, että tämä esitys olisi tärkeää, tärkeää käyttää myöskin tekireitä, jotka käytetään refitissä. Mitä kollegat, jotka sitten sanovat, että haluaisin sanoa heille, että me olemme avoimia neuvotteluille ja kuten komissio sen alussa sanoi, että jos voidaan aloittaa, hän sanoi milloin aloittaa, että kun me kunnioittaa sitä valtuusta, kun me kansalaisilta, me ottaa huomioon heidän huolenaiheensa. Σας ευχαριστώ. Kiitoksia kovasti. Rova Zuber, puolitoista minuuttia. Obrigada, Sr. Presidente. Esta é provavelmente uma daquelas matérias... Puhemies, tämä on ehkä yksi niitä asioita, jotka todellakin ähm, ovat Euroopan unionin ytimessä – Tuleeko puhua palkoista silloin, kun budjetteja leikataan? No siitä ei ole kahta kysymystäkään. No, silloin kun halutaan pelastaa pankkeja, niin rahaa ei ole ongelma, ja silloin kun haluamme suojella rannikoitamme, niin silloinkaan raha ei ole ongelma. Mutta kun työntekijöille halutaan taata minimissään 26 minuuttia viikkoa, niin silloin kukaan ei halua kaivaa kuvetta. Nyt on kyllä aika saada aikaan jonkinlainen hallinnollinen menettely. Aivan kuten komissio tässä juuri sanoi, tässä on kyse hallinnollisesta ää, asiasta, mutta ei ainoastaan siitä, vaan myös politiikasta. Tässä on kyse poliittisesta päätöksestä. Komissio sanoi, että se on valmis uuteen alkuun, mutta mitä te tarkoitatte uudella alulla? Jos tämä ehdotus on kerta kaikki sen huono neuvoston mielestä, niin eh, ei tuore alku tarkoita sitä, että vähennetään naisten oikeuksia, otetaan uusi teksti. Sehän olisi vain eh, takapakkia. Tässä on kyse eh, Euroopan demokratiasta, mutta mielestäni tätä parlamenttia ei nyt kohdella kauhean, kauhean demokraattisena toimielimenä. Silloin, kun parlamentti esittää jotain epämiellyttävää teidän mielestänne, niin ehdotusta ei hyväksytä. Me haluamme kuitenkin suojella työntekijöitä ja työtä tekeviä naisia. Me emme hyväksy kaksinaismoraalisuutta. Seuraavaksi vihreiden puolesta puolitoista minuuttia Vana, olkaa hyvä. No, micro. Kiitos puhemies. Vihreiden ryhmän puolesta olisin sanoa, että neuvoston ja komission menettelytapaa me emme ollenkaan voi ymmärtää. Se, että ilmoitetaan, että vedetään takaisin äitien suojan direktiivi on isku tyttöjen ja äitien ja isien kasvoihin, ja tämä on kyllä sosiaalista Eurooppaa kohdistuva isku. Miten voimme selittää kansalaisille, että puhumme asioiden puolesta kuin yksi harvoista konkreettista esityksistä, jotka liittyvät sosiaalisen suojelun parantamiseen, ja josta ne neuvottu vuosikausia näin. Te itse sanoitte, näin, että sen näin avoimesti ja selvästi on nyt tuomittu epäonnistumaan. Me vihreät äh, emme tule tätä hyväksymään tietämättömyys, joka koskee tämän talon demokraattista päätöksentekotapaa. Siis neljä vuotta sitten tämä talo selvästi puhui äitien suojaan ja myöskin isyysloman puolesta puhui. Kysymys on olennaisista askelista, kysymys on pelkästään äidestä, vaan myöskin isistä ja isien suojelusta. Me odotamme, että neuvosto selkeästi ottaa vastuunsa kantaakseen ja vakavasti neuvottelee sosiaalisen suojan parantamisesta Euroopassa. Σας ευχαριστώ. Για την ομάδα ελευθερίας... Kiitoksia kovasti puheenvuorostanne. Seuraavaksi Ajuto, kaksi minuuttia. Grazie, president. Kiitoksia, puhemies. Hyvät kollegat, mehän tiedämme hyvin, että yksi Euroopan unionin suuri ongelmia on alhainen syntyvyys. Meillä on kaikkia jäsenvaltioita koskevia huolestuttavia tilastoja väestö ikääntyy ja ainoastaan maahanmuuton ansiosta tulee nuorempaa, nuorempia ihmisiä. Nyt vuosien paikallaan polkemisen jälkeen tämä direktiivi on päätetty vetää pois. Tämä on aivan skandaalin omaista. Neuvosto ei ole missään vaiheessa ottanut tätä asiaa esityslistalle, eikä Latvian puheenjohtajavaltion edustaja ole vaivautunut edes naisten oikeuksien valiokuntaan keskustelemaan. Tällä hetkellä meillä on merkittäviä eroja jäsenvaltioiden välillä, ja me kehotamme saamaan aikaan sellaisen ratkaisun, joka auttaa Euroopan naisia. Nyt riittää tämä syrjiminen, joka johtuu vain poliittisen tahdon puutteesta on tärkeää, että naiset voivat tulla äideiksi, että heillä on varaa tulla äideiksi. Ja e- ettei tämä äitiysloma tai imetysaika ole pelkkä työttömyyden irtisanomisen esikartano. Kyllä meidän täytyy keskustella. Eihän tässä ole mitään järkeä, että teksti vain viedään noin vain pois ilman, että tulee mitään korvavaa tekstiä. Eh, miten me voimme päättää päätöslauselmasta, joka mm, eh, auttaa vain komissiota vetämään eh, ehdotuksen pois, antaa sille oikeutuksen tehdä niin. Tarvitsemme ehdotuksen, jonka avulla voimme avata keskustelun, todellisen keskustelun Me tuemme vihreiden muutosehdotuksia ja koko tätä tekstiä, mutta tässä askarruttaa se, mitä, mitä tässä seuraavaksi tapahtuu. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi puheenvuoron saa Maier. Olkaa hyvä. Ja, dank u wel, voorzitter. Al jaren wordt er gesteggeld over een richtlijn zwangerschapsverlof. Kiitos, puhemies. Jäsenvaltiot ovat jo vuosia kiistelleet äitiyslomadirektiivistä. Komissio on pyrkinyt pakottamaan jäsenvaltiot asian käsittelyyn. Puhutaan 16, 20 viikosta. Kyse on myös siitä, pitäisikö asiaa käsitellä kansallisessa parlamentissa, vaikka täällä Euroopan parlamentissa. Tämä on nyt tyypillinen kysymys, joka ei niinkään kuuluisi Euroopan parlamentille. Meille on luvattu vähemmän Euroopan tason puuttumista. Komissio on tehnyt meille ehdotuksen ja todennut, että tämä ehdotus vedettäisiin pois. Suvereenien jäsenvaltioiden pitäisi voida hyväksyä omat sääntönsä niin, että huomioidaan sekä naisten, miesten että lasten intressit. Koko ehdotuksen pitäisi mennä suoraan roskakoriin. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Koratsa Bild, puolitoista minuuttia. Time has come to talk about... On tullut aika puhua jaetusta vanhempien lomasta, ei äitiyslomasta, siellä tuetaan työtekeviä äitejä. Merkitsee sitä, että täytyy vetää mukaan myöskin isät ottamaan vastuu vauvoista, eikä velvoiteta äitejä pysymään kotona. Siksi pidän hyvänä komission tavoitetta aikomusta vetää pois direktiivi, joka koskee äitiyslomaa. Tie tasa-arvoon ei ole sitä, että vain äidit olisivat kotona. Direktiivi olisi takaisku, ei suinkaan askel eteenpäin äitien kannalta naisilla tulisi olla samat mahdollisuudet ja oikeudet kuin miehillä saada aikaan tasapaino työ- ja perheelämän välillä. Jotta voidaan parantaa elämänlaatua naisten osalta, meidän ei pidä naisia ainoana vanhempana, joka on vastuussa lapsista ja rohkaista kumpiakin vanhempia huolehtimaan lapsista. Miten ja kuinka se ei ole päätös, joka pitäisi tehdä Euroopan tasolla. Miksi? Siksi, että meidän tulisi kunnioittaa sitä, että olemme erilaisia. On huomattavia eroja Euroopassa perhepolitiikassa, emmekä voi pakottaa sellaista ratkaisua, joka sopisi muka kaikille, joka olisi 18 viikon pakollinen loma Euroopan tasolla. Miksi äitien tulisi olla velvollisia olemaan kotona, kun myöskin heidän kumppaninsa voi ottaa loman niin kuin Pohjoismaissa, Pohjoismaissa jossa on 180 päivää. Tällainen loma on, on paradoksi, että nyt Saksan, Ruotsin vasemmisto ajaa tätä pakollista lomaa ja, ja tämä selkeästi syrjii sekä miehiä että naisia. Puhemies, meidän tulisi jättää sikseen tämä direktiivi ja siirtyä eteenpäin ja ajaa stereotypeista luopumista ja siirtyä vanhempainlomaan. Kiitoksia. Seuraavaksi Karsia Peräs puolitoista minuuttia. Kiitos. Jotkin kollegat tässä salissa näyttävät, että he eivät vieläkään ymmärrä, mistä on kysymys. Kysymys on lainsäädännöstä, joka varmistaa naisten terveyden suojelun, jotka ovat äitejä ja ottavat työtä tekeviä. Se on täysin yhteen sopiva lainsäädännön kanssa, joka pyrkii tähtämään siihen, että voidaan yhteensovittaa perhe ja työelämä tässä direktiivissä, tässä, tässä direktiivin parlamentti otti kanta vuonna 2008 ja me olemme valmiita saman aikaan sopimuksen asiasta. Direktiivin täytyisi muuttua todellisuudeksi. Mitä neuvoston edustaja sanoi, hän sanoi, että neuvoston ja parlamentin ovat kaukana tuosta, mutta mikä sitten on neuvoston kanssa, jos neuvosto ei ole pystynyt päättämään, mitä ovat ne esitykset, joita se puolustavat, tässä on kysymys siitä, että puuttuu kunnioitusta, ettei panna toimeen sellaista politiikkaa, joka varmistaisi työtäkin naisten terveyden, mutta myöskin kysymys ongelmasta, joka liittyy siihen, että voitaisiin sovittaa perhe- ja työelämää. Kysymys on naisten oikeuksista Euroopassa. Kiitoksia kovasti, Rova Perez. Seuraavaksi Visnievska, minuutti. Kiitos, puhemies. Hyvät naiset ja herrat demografinen kriisi on Euroopassa hyvin laaja, ennen kaikkea Puolassa. Ja tästä syystä me haluamme, että sinne eteen tehdään jotakin. Meidän täytyy tukea äh, naisia ja perheitä. Totta kai jäsenvaltiot ovat vastuussa perhepolitiikasta, mutta EU voi ja sen tulee myöskin tukea hyviä ratkaisuja. Se, että voidaan pidentää äitien suojelua jopa 20 viikkoon asti, on hyvä ratkaisu – mutta ei vain siitä syystä, kuten monet tässä talosta tuntuvat uskovan, että tätä kautta voitaisiin lisätä naisten työllisyyttä. Ei. Tämä on hyvä ratkaisu siksi, että antaa ratkaisu muihin ongelmiin, jotka koskevat vanhenevia, ikääntyviä yhteiskuntia Euroopassa. Ilman mutkikasta monimuotoista perhepolitiikkaa, me emme pysty löytämään ja tarjoamaan ratkaisuja näihin ongelmiin. Me emme pysty selviytymään demografisesta kriisistä. Meidän täytyy investoida perheisiin, meidän täytyy myös oppia arvostamaan naisten ja äitien arvoa. He luovat huomisen yhteiskuntaa, äidit, ja siksi on tärkeää, että haluaisin tietää, miksi neuvosto jarruttaa viiden vuoden ajan tätä esitystä. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi puheenvuoro saa Forensa. Puhemies, minä haluaisin ö, todeta, että viiden vuoden aikana äitiys on vähentynyt 30 prosentilla. Kahden ö, vuoden aikana ö, tuhannet ja tuhannet naiset ovat saaneet, joutuneet irtisanotuiksi eh, pelkästään äitiyden vuoksi. Minusta on häpeällistä, että neuvosto eh, toimii niin kuin se toimii ja komissiokin haluaa vetää pois ehdotuksensa. Ei niin, että että minä olisin sitä mieltä, että naisia pitäisi jotenkin holhota tai suojella. Meidän täytyy taata oikeudet, itsemääräämisoikeudet naisille Euroopassa. Se on tässä ideana. Taata oikeus itsemääräämiseen. Tämä ehdotus, jota meille tarjotaan, ei ole meidän mielestämme oikea vaihtoehto. Ja me emme halua nähdä tilannetta, jossa on palkkakuilu, joho, jo, joka koskee eurooppalaisia naisia. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Sebastia, olkaa hyvä, minuutti. presidente. Kiitos puhemies. Euroopan unionilla on 15 vuoteen 2020 kasvuun ja siinä pyritään tehdä työtasoja taso, mikä merissä pyritään lisäämään myöskin eh, nais, työntekevien naisten määrää pitämisen niin vähentämään henkilöiden määrää, jotka ovat sosiaalisessa vaarassa. Tämä koskettaa suoranaisesti naisia, jotka ovat ennen kaikkea tällaisen sosiaalisen syrjäytymisen uhreja. Neuvostolta ja on kysyä, miten nämä kaksi tavoitetta saavuttaa ilman direktiiviä, joka suojelee äite, äitejä, jotka haluavat yhdistää perhe- ja työelämän. President, puheenjohtaja Juncker on sanonut, että hän äh, asemassa tai Euroopan toimistimet toimimaan kansalaisten hyväksi. Ja tässä on hyvä tilaisuus osoittaa, että todellakin haluaa tehdä näin. Tämä direktiivi, se mitä se koskee sekä äittiys- että isyslomaa, ja tämän parlamentin työssä on ollut laaja yksimielisyys siitä, että on vähimmäisehdotuksia, joita emme voi alentaa emme halua hukata aikaa. Me ei tarvitse mitään uusia esityksiä. Jos tätä esitystä jarrutetaan, silloin ei pyritä myöskään saavuttamaan tavoitteita ja unohdetaan Euroopan naiset. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi puheenvuoron saa Epitirios. Puhemies, yksi suurimmista ongelmista nykyyhteiskunnassa on heikko syntyvyysaste. Tämä ilmiö on erityisen yleinen niissä maissa, joissa talouskriisi on käynnissä. Kreikassa kärsitään tästä järkyttävästä sopeutusohjelmasta sama tahtia, kun ohjelma etenee, niin syntyvyystaso laskee. Matala syntyvyystaso on tosiasia. Ja samanaikaisesti sitten laittomia maahanmuuttajia maahamme tulee valtavasti ja varna on se, että pian olemme vähemmistönä omissa maissamme. Äitiysloma vastustetaan kustannusten takia. On traagista todeta tämä mutta äitiysvapaa on todellakin vakava, vakava kysymys ja meidän täytyy pohtia sitä myös vakavasti. Meillä ei ole oikeutta suhteessa omiin maihimme ja omiin kansakuntiimme vaarantaa äh, äitien terveyttä ja tämän äh, äitiysvapaan tulevaisuutta. Meillä ei ole oikeutta evätä lapsiltamme sitä oikeutta, että he voivat syntyä ja voivat elää vapaina ihmisinä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi puolitoista minuuttia. Jimenez Peserille. Kiitos puhemies. Tämä direktiivin tavoitteena on suojella ihmisen pyrkiä parantamaan työterveyttä henkilöiden osalta, jotka ovat raskaana, tai ovat synnyttäneet. Tämä on direktiivi, joka auttaa naisia yhteiskunnassa, mutta minä en ymmärrä hiljaisuutta neuvostossa. Kysymys on asiasta, joka vaikuttaa niin moniin naisiin. Heitä ei saa viedä oikeutta, mikä haluaa luopua oikeudesta saada lapsia, samaan haluavat kuitenkin säilyttää työpaikkansa. On tärkeää, että naiset ovat naisten oikeus, siihen saavat kunnolliset eläkkeet ja vakaan työelämään on päästävä kohti sellaista työmaailmaa, jossa on mahdollista yhdistää tähän työ, On tärkeää, että, että ne parlamentti on sanonut sen, että on välttämätöntä myöskin katsoa uudestaan sellaisten naisten työskentelysuhteita, jotka ovat raskaana, koska äitiys ja perhe, ne merkitsevät sitä, että tuetaan edistystä ja kasvua ja Euroopassa täytyy kantaa yhteistä vastuuta Eh, siinä osalta, miten kannetaan eh, taakkaa perheiden sisälle, jota, josta Suomessa kantavat tällä hetkellä naiset. Ajattelen myöskin naisten ty- työllisyyden tulevaisuutta, eh, että on tärkeää, että täytyy ottaa huomioon kaikki ehdot, jotta tämä nykyinen suuntaus muuttuu. Ja on tärkeää, että neuvosto joutuisi etsimään yhdessä parlamentin kanssa parhaisen, parhaimman ratkaisun tähän naisten asemaan. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa Heid. Minä. Kiitos puhemies. Syrjimättöminen periaate, joka syrjimättöminen, joka äh, koskee siis nimenomaan raskautta ja äitivapautta. Tämä pitkä historia Euroopassa tuli voimaan vuonna 1958 ja, ja myöskin eh, Lissabonin sopimuksen myötä, jolloin katsottiin että ei saada tämän syrjintä, joka perustuu raskauteen tai äitiyslomaan. Kuitenkin tämä syrjintä on olemassa työpaikalla ja kotona, mikä merkitsee sitä, että meidän täytyy keskustella äitiyslomasta laajemmasta, laajemmalta kannalta. Tänään palkkaerot samasta työstä sukupuolten välillä on 16 prosenttia ja eläkeero mies ja naisten välillä on 39 prosenttia. Jos me katsomme 27 EU-jäsenvaltion tilannetta, 19 prosenttia naisista on vaarassa päätyä köyhyyteen ja 34 prosenttia yksilöltä ja äideistä, jotka ovat työikäisiä, ovat samalla riskivyöhykkeellä. Sitten ovat sen naiset ovat yliedustettuna, kun on kysymys tilapäisistä tai osa-aikaisista työtehtävistä. Tilanne Euroopassa on se, että EU:ssa eh, pyritään työntämään naisille maksamaton työ, joka liittyy lasten kasvattamiseen ja omaisten huoltamiseen. Tarvitaan parempaa lainsäädäntöön perustuvaa suojaa, joka naisille eh, syrjästä tapahtuu raskauden tai äitiysoman aikana. Tämä on kysymys, joka on solidaarisuuden kysymys. Solidaarisuuden kohdistuu sisarimme Euroopassa ja johon kärsii muutenkin äh, takaiskuja, kun on ollut kysymys kehityksen tai taloudellisessa. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoro saa Zitnanska. Návrh týkajúci sa predloženia materskej dovolenky bol určite predkladaný. Kiitoksia kovasti, puhemies. Niin, tätä tekstiähän oli muutettu parhain aikein oli haluttu paremmat olosuhteet lapsille ja myöskin äideille. Nyt seitsemän vuotta on kulunut, emmekä me vieläkään ole saaneet aikaan kompromissia jäsenvaltioiden kesken. Nyt on tunnustettava, että meidän täytyy aloittaa puhtaalta pöydältä. Tämä keskustelukin on osoittanut sen, että naisten täytyy voida pystyä sovittaa perhe ja työelämä yhteen. Tarvitaan riittäviä kannustimia, vero, helpotuksia sun muita, mutta nämä ovat jäsenvaltioiden heiniä. Kiitoksia kovasti. Urtasun saa puheenvuoron. Bueno, muchas gracias. No... Kiitos. Hän toista argumentteja, jotka liittyvät vastuuttomuuteen ja syyllisyyteen neuvostossa tämän kysymyksen osalta mutta komission esotus, kuten komission vahvisti, jota vetää, että, jota vetää se takaisin, jos vetää takaisin tämän direktiiviesityksen, silloin tehdään kaksi suurta virhettä. Ensinnäkin loukataan työntekijöiden oikeuksia äitien ja isiin, heidän työ, työoikeuteen oikeuksiin ja komissio, joka sanoo, että se pyrkii saamaan aikaan sosiaalisen Euroopan, se ei voi sallia itselleen tätä teidän pitäisi instituutiona pyrkiä takaamaan sosiaalinen Eurooppa. Toinen virhe on se, että luodaan ennakkotapaus, sillä kun neuvosto ei anna kantaansa johonkin asiaan, silloin te vedätte pois esityksen. Silloin tällaisessa lainsäädäntötoiminnassa se olisi vakava virhe. Meidän tuellamme voitaisiin ajaa neuvosto siihen, että se reagoisi tähän direktiiviin. Ja jos te vedätte direktiivin pois, silloin tämän parlamentin täytyy varata itselleen oikeus kääntyä tuomioistuimen puoleen koska tämä vaikuttaa lainsäädäntökykyyn ja tämä on todellakin hyvin vaarallista. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi puheenvuoron saa toista minuutiksi. Seuraava puhuja. Kiitos puhemies. Neuvoston tulisi kantaa vastuunsa tässä aiheessa ja tuoda kantansa esiin vuosikausien työn jälkeen konsensukseen ei ole päästy. Myös komission kanta on hieman epäselvä. Komissio ehdottaa uutta alkua. Mitä tämä uusi alku tarkoittaisi? Mitä se, mitä se tuosi, toisi mukanaan? Käsittääkseni mitään uutta ei ole tarjottavissa, jos ei käynnistetä keskusteluja jo tehdystä ehdotuksesta. Me tiedämme, että jäsenvaltiot kantavat vastuun sosiaalipolitiikasta ja perhepolitiikasta – nyt kun huomioimme jäsenvaltioiden taloustilanteen, niin tiedämme, miten jäsenvaltiot näitä aiheita käsittelevät. Tilastojen pohjalta näemme, että niissä maissa, joissa taloudella menee heikosti, sosiaaliset oikeudet ovat varsin hyvässä jamassa. Monissa maissa on niin, että osin täydellä palkalla voi olla äitiysvapaalla ja myös miehet voivat sitten päättää, haluavatko pitää isyysvapaita. Mielestäni jäsenvaltioiden tulisi selkeästi tuoda kantansa esille neuvostossa. Ja jos tämä ei onnistu, niin sitten ainakin täytyisi saada uusi direktiivi, joka saa jäsenvaltioiden tuen taakseen. Ja niin, olen pahoillani, että joudun keskeyttämään teidät. Nyt on sininen kortti, hyväksyttekö te sen? Jakovcic, saatte puheenvuoron. Niin hyväksyttekö te tämän sinisen kortin? Plavu kartu. Spomenula ste Hrvatsku i drago mi da ste to spomenuli, zato što sam ja... Mainitsitte Kroatian ja hyvä, että mainitsitte, koska minä halusin puhua tilanteesta ja hyvistä esimerkkeistä Euroopan unionissa – Kroatia on juuri tällainen hyvä esimerkki. Kysyisinkin teiltä, oletteko kanssani samaa mieltä siitä, että on aika uskomatonta, että rikkaammat jäsenvaltiot kuin Kroatia estävät etenemisen tässä näin tärkeässä kysymyksessä. Me kaikki täällä yömyöhään keskustelemme aiheesta, koska haluaisimme saada edistystä aikaan naisten oikeuksien osalta. Kiitos edustaja Jakovcic. Tämä menee juuri siihen suuntaan, mitä minäkin totesin. Kasvu ja yhteiskunnan vahvuus on yleensä suoraan äh, suhteessa siihen, mitkä ovat sosiaaliset äh, etuisuudet ja naisten asema. Kroatia on tästä hyvä esimerkki. Komissio ei saisi vaatia uutta alkua, vaan täytyisi työstää tätä aihetta äh, olemassa olevan ehdotuksen pohjalta. Syrjintä ei ole mikään vaihtoehto. Meidän täytyy olla riittävän vahvoja, jotta voimme hyväksyä kompromissin ja konsensusratkaisun. Näin naiset saavat tasa-arvoa Euroopassa, vapaassa yhteiskunnassa. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa Hannibal Thank you, Chair. Kiitos puhemies haluaisin palata neuvoston käytökseen. Se on ollut aika lailla järkyttävää tässä tapauksessa. Yli viisi vuotta on kulunut aivan niin kuin edelliset puhujat ovat todenneet siitä, kun direktiivi hyväksyttiin Euroopan parlamentissa. Me ja kaikki, ei nyt sentään kaikki, mutta enemmistö parlamentissa hyväksyivät ehdotuksen ja neuvosto on jättänyt tämän aivan huomiotta. Se on huomattavalla vähemmistöllä jumiutettu neuvostoon. Teidän on esitettävä itselleni kysymys, miksi näin on? Miksi näin on tapahtunut? Miksi on ollut riittävästi jäsenvaltioita, jotka ovat voineet viisi vuotta asiaa lykätä? Ainut johtopäätös, johon te voitte järkevästi asiassa tulla, on se, että neuvostossa on jäsenvaltioita, jotka eivät halua tätä lainsäädäntöä voimaan. Ne eivät halua sukupuolten tasa-arvoa, ne eivät halua tarjota raskana oleville naisille suojaa työpaikalla. Tämä ei ole lähtökohtana mm, hyväksyttävissä ja tämä on kaiken lisäksi lyhytnäköistä politiikkaa. Näin naiset pääsisivät helpommin työmarkkinoille, talous kohentuisi ja tämä olisi koko Euroopan unionille hyväksi. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi puheenvuoron saa von Storch. President. Puhemies, hyvät kollegat, me puhumme tänään äityyden suojasta ja siitä, miten EU sitä osaltaan voisi edistää, jos neuvosto olisi valmis toimimaan, mitä se ei tee. Periaatteessa totta kai on itsestään selvää, että tuleville äideille, jotka menevät työhön, että heitä täytyy suojella. Totta kai näin täytyy olla. Mutta minä en ole valmis hyväksymään komissiolle esittänyt vain kahdesta syystä. Ensinnäkin direktiivi näkee tulevassa äidissä aina vain työntekijän, EU katsoo raskautta ongelmana työmarkkinoilla. Tämä on hyvin pitkälti ja syvältisesti marksilainen lähestymistapa se, että äitiys merkitsee sitä, että ei voida hyödyntää naisen työpanosta. Äitiys ei kuitenkaan ole rasite taloudelle, se on mahdollisuus lapsille, perheelle, yhteiskunnalle ja viime kädessä myös taloudelle. Äitiys sanottuna tekee ylipäätään talouden mahdolliseksi. Toiseksi Lapsille ja perheille niiden osalta voidaan sanoa, että EU ei ole vastuussa, sillä ei ole tässä toimivaltaa. Tässä vain jäsenvaltiot itse voivat tehdä päätöksiä ja minä toivon, että ne tekevät niin. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi puheenvuoron saa komi minuuttia. Kiitoksia puhemies, hyvä komissaari. Tämä, tässä on ö, ensin, ensisijaisesti tärkeää naisten turvallisuus. On tärkeää, että naisia suojellaan, kun luovat uutta elämää ja saattavat lapsia maailmaan. On selvää ja huolestuttavaakin se, että syntyvyys on laskenut. Meidän tulisi säätää lakeja nopeasti ja pikaisesti. Sen sijaan kuitenkin meillä on ollut tämä käsittämätön seitsemän vuoden blokki. Vaikka meillä onkin eriäviä näke, näkemyksiä, niin on tärkeää, että löydämme ratkaisun niin, että sellainen ratkaisu, joka kunnioittaa myös subsidiariteettiperiaatetta ja erilaisia kulttuurisia kansallisia perinteitä. Sitä me emme voi sietää, että että tässä junnataan paikallaan. Emme voi blokkaata näin tärkeää tekstiä vain henkilökohtaisten syiden vuoksi. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Guillaume. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluan kiittää esittelijä Maria Rena sinnikkyydestä, jota hän on osoittanut aiheessa, joka valitettavasti ei tule riittävästi huomioiduksi Kyse on oikeuksista kaikille naisille Euroopassa. Tarkoitus on saada äitiysvapaa ratkaisu aikaiseksi. Miksi neuvosto ei kuuntele meidän vetomuksiamme rakentavasti? Miksi Liettua on ollut mykkänä, ei ole kuunnellut esittelijää. Katson, että neuvosto ei ole lainsäätäjän vastuutaan kantanut. Se ei ole toiminut roolissaan sen täytyisi olla vastuullinen myös suhteessa kansalaisiin Euroopassa. Se, mikä tässä aiheessa meillä on vastassamme, on totta kai kustannuskysymys. Koskaan ei lasketa sitä, paljonko maksaa se, että ei toimita. Naiset näkevät äh, työmarkkinoilla vain äh, kustannuksia tavallaan, koska haluavat pidentää äitiysvapaita. Kirja Moren Sartier. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron. Kiitos puhemies. Täytyy todeta, että katson, että on aivan välttämätöntä saada Euroopan tason lakiteksti, joka suojaa naisia työssä, mukaan luettuna äitiysulottuvuus. Tämä on työntekijöiden liikkuvuuden, sosiaaliturvan ja kansalaisten tasa-arvonkin kannalta oleellista. Mutta suunnitteja anteeksi, vuonna 2008 me tiesimme, kun parlamentissa äänestimme, että olimme todellakin lähtemässä melkoiseen melkoiselle tuskien tielle. Meidän vastuumme tässä on kyseessä Euroopan parlamentin vastuu, neuvoston vastuu ja myös komission vastuu. Mitä me loppujen lopuksi haluamme? Tänä iltana en ole kuullut minkäänlaista yksimielisyyttä siitä, mitä me todella haluamme, mihin me pyrimme. Meidän täytyy nyt kääntää sivua, kääntää uusi sivu ja lähteä oikealta perustalta eteenpäin. Tältä pohjalta emme pysty rakentamaan todellista Euroopan tason lainsäädäntöä, joka suojelisi naisia työssä. Kyllä, naisilla on hieno koulutus, heillä on oikeus työhön, kyllä Naiset ovat olleet kriisi, eh, kriisin uhreja. Uudella eh, tekstillä me emme naisia saa tästä eh, ongelmasta. Tämä on meidän vastuu, vastuumme. Ei pidä piiloutua ja vedota vain muiden vastuuseen. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi puheenvuoron saa Steinbrück. Politiikan nykyaikaistaminen ja isien osuuden edistäminen on hyvä asia, mutta äityyden suojelu on työsuojelua ja terveydensuojelua. Ja kysymys on pelkästään sitä, että suojellaan äitiä ja lapsia ennen ja jälkeen synnytyksen. Euroopan parlamentin ehdotuksen hylkääminen on minusta lasten ja äitien aseman vaarantamista ja myöskin naisten syrjintää yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla äitien suojan vähimmäisnormit, jotka kansainvälinen työjärjestö on määrittänyt, niiden täytyy olla voimassa myös Euroopassa. Me tarvitsemme kaikille naisille Euroopassa yhtenäisen korkean suojan tason ja myöskin sosiaalisen turvan. Parantulla äitiyden suojella Eurooppa voi esittää selkeän viestin siitä, että se ottaa askelia eteenpäin sekä työsuojelussa että perhelainsäädännössä. Kiitoksia kovasti. Nyt annan puheenvuoron minuutiksi Komodini Katsialle. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Näyttäisi siltä, että tätä direktiiviehdotusta käsitellään pelkästään lisäviikkojen näkökulmasta äitiyslomaan. Kyse on jäsenvaltioiden ja unionin periaatteista. Me emme voi unohtaa tosiasioita. Väestötiedot osoittavat selkeästi, että Euroopan unionin väestö ikääntyy ja, ja syntymä, syntyvyysaste on matala. Joissakin maissa naisten on hyvin vaikeaa säilyttää asemansa työmarkkinoilla, erityisesti silloin kun he ovat synnytysiässä. Naiset ovat kuitenkin tasa-arvoisia kumppaneita sekä talous- että yhteiskunnallisessa maailmassa. Me väitämme puolustavamme tasa-arvoa. Me vaadimme työntekijöille säällisiä olosuhteita, mukaan luettuna mahdollisuus yhteensovittaa työ- ja perheelämä. Me emme kuitenkaan ole samaa mieltä yhteisestä politiikasta, jolla voisimme näitä prioriteetteja tavoitella. Pitää paikkansa, että komission ehdotus vetää pois ehdotus ei sovi kaikille, mutta se olisi tapa päästä eteenpäin tästä umpikujasta. Ei pidä kuitenkaan periaatteita unohtaa, jotka alussa mainitsin. Pitäisi olla käytössä myös muita toimia, joita toteutettaisiin. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Jonkeri, jos minuutti. We weten allemaal dat de eerste weken na de geboorte van een kind cruciaal zijn. in die prille weken wordt bepaald in of. Niin, kiitoksia. Viime aikoina ö, tilanne on ollut sellainen, että, että meidän pitäisi pikemminkin auttaa ö, naisia, jotka haluavat synnyttää lapsia. Järjestelmä, joka on tasapuolinen ja mahdollistaa vanhempain loman on tärkeää niin äidille, isälle kuin lapsillekin. Ja se on tärkeää myös tulevan kilpailukykymme vuoksi. Siksi olenkin erittäin pettynyt siitä, että neuvosto näkee odottavat äidit vain kustannuksena. On ikävää, että parlamentin kantaa ei ole kuultu. Me ö, olimme joustavia, olimme halukkaita neuvottelemaan, jotta olisimme saaneet aikaan hyvän ratkaisun. Siksi me vetoamme neuvostoon ja komissioon, jotta tekisitte yhteistyötä. Tämän ehdotuksen poisvetäminen ei ole uskottavaa. Euroopan unioni perustuu tasapuoliseen palkkaan miehille ja naisille, ja naisille täytyy antaa takeet siitä, että voivat mennä äitiyslomalle. Seuraavaksi Gentili minuutti. Eurooppa, joka haluaa todellakin kasvaa, on Eurooppa, joka tukee kehittymisen ajatusta ja sitä, että annetaan tasapuoliset oikeudet ja tasapuoliset mahdollisuudet. Meidän täytyy hyödyntää naistenkin inhimillistä pääomaa ja on tärkeää, että naisille annetaan riittävät takeet myös äitiysloman aikana. Tällainen vanhempainloma on omiaan edistämään kehitystä ja kasvua meidän täytyy vaalia uudenlaista työkulttuuria, me, jotta voimme ottaa vastaan ne haasteet, joita meillä on edessämme. Passa myös naisten täytyy olla protagonisteja työelämässä. Emme voi hyväksyä neuvoston tämänhetkistä toimintaa, myöskään sen vuoksi, että motiivit ovat täysin, motiivit ovat hyväksymättömiä. Tarvitsemme dialogia, meidän täytyy toimia pian ja hyvin. Kiitoksia kovasti. Nyt siirrymme Catch the Eye-menettelyyn. Ehdottaisin, että En anna puheenvuoroa niille kollegoille, jotka ovat jo käyttäneet puheenvuoron sinisen kortin ansiosta, joten nyt annan puheenvuoron seitsemälle henkilölle kymmenestä pyytäneestä. Kaikkien täytyy kuitenkin kunnioittaa minuutin puheaikaa. Zoindrova, olkaa hyvä. Děkuji. Kolegyně a kolegové, mám to štěstí, že... Kiitos, hyvät kollegat. Olen tyytyväinen, että tulen Tsekin tasavallasta, jossa meillä on 28 viikkoa äitiysvapaata. Naiset saavat 70 prosenttia palkastaan tänä aikana. Tiedän, että tilanne vaihtelee jäsenvaltioittain. Siitä syystä katsonkin, että meillä tulisi olla tietyt vähimmäisstandardit yhteisellä vapaan liikkuvuuden alueella. Raskaana olevien naisten ja perheiden korkea suojan taso on kuitenkin koko Euroopan etujen mukaista. Näin investoimme tulevaisuuteen. Toivon, että lisätoimet, joihin Euroopan komissio ryhtyy, tukee työntekijöitä, naisia työntekijöinä, ja toivon, että komissio voi täyttää kunnianhimoiset tavoitteensa. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Jufrida saa puheenvuoron. Grazie. Noi parliamo tanto. Kiitoksia. Mehän puhumme paljon tasapuolisista oikeuksista, lisääntymisterveydestä ja oikeuksista, mutta näyttää siltä, että tämä instituutio ei ole riittävän vahva voidakseen taata naisille mahdollisuuden yhdistää perhe- ja työelämää. Haluan kiittää Maria Arenaa määrätietoisuudesta. Täällä Euroopassa me olemme varmasti kaikki yhtä mieltä siitä, että äh, naiset tarvitsevat palkallisen vapaan äh, raskauden jälkeen, mutta mitä on tapahtunut? Nyt äh, jäsenvaltiot ja hallitukset, joissa enemmistö koostuu miehistä, haluavat panna kapula rattaaseen ja ovat sitä mieltä, että naisena oleminen e, ei ansaitse saada oikeudenmukaista, naiset eivät ansaitse saada oikeudenmukaista kohtelua. Tämä on osoitus vakavasta poliittisen tahdon puutteesta suojella naisia. Ja Juncker on todennut, että komissio aikoo ehdottaa modernimman ehdotuksen. No, me emme vielä tiedä millainen tämä ehdotus tulee olemaan, mutta ainakin toistaiseksi naisten vaikeudet jatkuvat. Kiitoksia. Seuraavaksi Marias minun. Puhemies, Euroopan unioni puhuu edelleenkin kahdella kielellä. Komissio tekee esityksiä samankaan Troikka vie muistiota lävitse Kreikassa, mikä heikentää työolosuhteita ja työsuhteita. Samaan aikaan sitten komissio puhuu, että pyritään harmonisoimaan äitiysloma Euroopan unionissa ja sillä verukkeella, että parantaa lainsäädäntöä näihin toimenpiteisiin ollaan tarttumassa, mutta kysymys on kuten aina yhdestä suuresta aiheesta, Naiset, jotka saavat lapsia, heillä ei ole samoja mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Samaan aikaan kuitenkin tämä kärjistää kriisiä, jossa Eurooppa on. Kreikassa voimassa oleva muisti on johtanut 2013 siihen, että BKT aleni ja että myöskin syntyvyysluvut ovat laskeneet. Ja kun naiselta kysyttiin tätä, he sanoivat, että he eivät halua tehdä lapsia, koska on kriisi. Bao. Kiitoksia seuraavaksi Bilbao. Gracias, president. Kiitos puhemies. Neuvosto on järjyttänyt direktiiviä, joka liittyy äitiyslomaan. Ja tämä on asia, joka on hyvin tärkeä, mutta Euroopan kannalta tiedän, että rooli on vaikea tässä, mutta tässä persivaltiossa kysymyksissä täytyy ottaa sellainen kanta, joka on sellainen, jolla pyritään edistämään Euroopan unionia, on anakronistinen tilanne se, että, että tässä pyritään ylläpitämään vallan rakenteita, joka ei vastaa todellisuutta. Pitää kuunnella ihmisiä ja ratkaista ongelmia. Ja tässä pitäisi pystyä antamaan vastauksia ongelmiin, jotka kun ovat samankaltaiset. Mä kysyn pelkästään naisten ja äitin ongelmasta. Kysymys on meidän demokraattisesta, demografisesta kehityksestä. Meidän on tärkeää edistää yhtäläisyyttä ja varmistaa perustavanlaatuiset oikeudet ja myöskin edistää Euroopan sosiaalista malmia ja vahvistaa kilpailukykyämme. Tällä vaarannetaan parempi tulevaisuus kaikkien kannalta ja neuvoston täytyy sanoa, mitä meille maksaa tasa-arvo ja ainoa, joka sanoo, että odotukset ovat erilaisia. Mitä ovat nämä odotukset, joita on neuvostossa? Haluaisin mielelläni kuulla niistä. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi puheenvuoron saa Sarjanopoulos. Politiikka naisten työnteon osalta ja halu vetää pois ehdotus osoittaa Euroopan unionin barbaariudesta. Kyse on työntekijöistä. Kyse on siitä, minkälaiset mahdollisuudet annetaan sovittaa yhteen työ- ja perheelämä. Naiset joutuvat tästä kärsimään sekä raskauden aikana että senkin jälkeen. Tietyissä jäsenvaltioissa on pidempi äitiysloma Kreikassa, on poistettu esimerkiksi syntymäavustukset. Oikeastaan perheillä, pariskunnilla ei ole mitään odotettavaa näistä neuvotteluista. Kuitenkin meidän tulisi suojella äh, äitiä, perheitä, työntekijöitä niin, että ei irtisanottaisi naisia ja muistettaisiin myös perheiden äh, sosiaalipalvelut. Уважаеми господин председател, въпреки многобройните призиви на Haluaisin todeta, että Euroopan parlamentti on useaan otteeseen vedonnut neuvostoon ja saan pyytänyt, että direktiivistä neuvoteltaisiin uudestaan, mutta mitään ei ole saatu aikaan. Nyt on korkea aika jäsenvaltioiden kantaa vastuunsa. Meidän tulisi auttaa niitä eurooppalaisia naisia, jotka päättävät synnyttää lapsia. Ja komission tulisi saada aikaan tasapaino yhteislainsäätäjien tahtojen kesken. Eikö olekin kummallista, että lainsäädäntö tällä alalla ei ole muuttunut tai siitä ei ole laadittu, sitä ei ole laadittu uudestaan 20 vuoteen? Meidän pitäisi kuitenkin pyrkiä parempiin normeihin, parempaan hallintoon, koska tässä ei ole vaakalaudella ainoastaan naisten terveys. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että meillä on vakavia väestön kehityksellisiä ongelmia. Meidän tulisi rohkaista lasten saamiseen ja meidän täytyy hyväksyä tämä direktiivi. Kiitoksia. Sitten Greg on viimeinen. Kiitos puhemies, kiitos rouva Arena. Hyvät kollegat, kaikki puheenvuorot, paitsi sekin tasavallasta olevat puheenvuoro, olivat isku naisten kasvoille ja joillekin sen kannalta röyhkeyttä. Mitä on tuon työtä? Lasten tarhoissa, lasten kodessa tehdään työtä, jota naiset tekevät tavallisesti kotona äitinä maksotta, äitin äitiyslomaissa mitään lomaa mitä, sitä, ei se ole mitään lomaa, siitähän maksetaan palkkaa. Jos maksetaan palkkaa, se loisi todellista tasa-arvoisuutta. Uusi lähestymistapa komissio ja neuvosto, teidän pitäisi lyhtyä toisen uuteen alkuun. Vanhempien, olemisen äh, aika ei ole mitään lomaa. Ja äh, tällainen kasvatuskorva rikkaus on, on rahaa, joka jää alueille. Minä olen tällaisen Euroopan strategian puolesta. Pitäisinhän minä menetyksenä sitä, että joku viettää aikaa vanhempana. Ja Euroopan parlamentin on myöskin pohdittava tätä asiaa, sillä jos vanhemmat saavat palkkaa, silloin se on työllisyyttä, ja silloin se kuulostaa työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan käsiteltäväksi. Äidit, vanhemmat, demografian kannalta ovat meidän tärkein työvoimamme. Σας ευχαριστώ. Η συζήτηση έλεξε. Kiitoksia kovasti. Keskustelu on nyt saatu päätökseen. Olen nyt saanut päätösosmaehdotuksen ja äänestys toimitetaan huomenna. Niin, pitihän minun vielä antaa komissiolle puheenvuoro. Να μας πείτε μήπως αλλάξατε και γνώμη μετά πώς ακούσατε. Niin, ehkä olette muuttanut mieltänne diskuzi, která tady teď proběhla. Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Kiitos tästä keskustelusta, joka on ollut inspiraation lähde minulle. Tämä on myös rohkaisevaa. Olen pohtinut sitä, mitä te olette sanoneet. Sanoitte, että me puhumme lainsäädännöstä, joka säätelee naisten oikeuksia. Kysymykseni kuuluukin, että onko lasten saaminen harrastus, jonkinlainen ylellisyys, johon naisilla on varaa tai heillä ei ole varaa. Jos haluaa saada lapsia, niin onko se naisen tarve vai onko se tarve, joka on yhteiskunnallinen tarve? Esitän vain itse itselleni nämä kysymykset. Miksi on niin, että naistyöntekijät tekevät työtä sekä työssä että kotona. Onko tämä naisten etujen mukaista, heidän hyväksensä tehtävää työtä vai, vai koko yhteiskunnan hyväksi tehtävää työtä? Kun puhuin uudesta alusta, niin en usko, että pitäisi nähdä tämä ongelma pelkästään naisten oikeuksien näkökulmasta. Yritän saada eteenpäin sukupuolten välisen tasa-arvon politiikkaa niin, että puhuttaisiin syrjimättömyydestä, ja naisten oikeuksista, mutta näyttää siltä, että kukaan ei tällaista keskustelua kuuntele, koska puhumme niin sanotusti vain tasa-arvosta. Kenties tämä on ollut yksi ongelma tässä direktiivissä. Kenties näistä syistä direktiivi on ollut jäissä jo niin monta vuotta. Tämä viiden vuoden kausi Tämä umpikuja on se syy, miksi haluamme vetää direktiiviehdotuksen pois. Miten ihmeessä meitä kuunnellaan paremmin silloin, kun puhumme talouskysymyksistä? Tämä on oikeastaan filosofinen pohdinta, mutta haluaisin todella huomioida kaikki argumentit tässä kysymyksessä. Haluan myös välttää kyynisyyttä, jota tälläkin olemme kuulleet, niin että haluamme, halua, haluamme, että naiset synnyttävät lapsia, koska heistähän tulee tulevia veronmaksajia. Pitää toki paikkaansa sekin, että asiaan liittyy taloudellinenkin ulottuvuus. Naiset kantavat sen taakan, että he synnyttävät lapset, he perustavat perheen, he joutuvat ylittämään melkomoisia esteitä silloin, kun haluavat palata takaisin työmarkkinoille. Nämä ovat sellaisia ongelmia, jotka meidän on otettava huomioon, joita meidän on käsiteltävä. Kaikki argumentit on sisällytettävä näihin pohdintoihin. No sitten vielä takaisin direktiivin tekstiin. Meillä on oikeastaan kaksi vaihtoehtoa. Joko jatkamme tältä 20.08 direktiivin tekstin pohjalta. Siteraan edustaja Arenaa. Teksti on parempi kuin ei mitään tai parempi kuin aiempi lainsäädäntö. Eli jos viemme tätä ehdotusta eteenpäin, niin saamme aikaiseksi ainakin jotakin parempaa suojaa naisille ja äideille. Tämä olisi myös mahdollisuus osoittaa arvostusta naisten ja äitien roolille, mutta minulle komission jäsenenä olisi kenties helpompaa yrittää taivutella enemmistö jäsenvaltioista neuvostossa muuttamaan lähestymistapaansa. Näin minä olen pyrkinyt toimimaan. Olen halunnut, että neuvosto nostaisi aiheen uudelleen esityslistalleen – ja saisi käsitellyksi aihetta niin, että vastustus neuvostossa poistuisi. Toki meillä on myös toinen vaihtoehto, uusi teksti, mutta ennen kuin tähän uuteen vaihtoehtoon, uuteen tekstiin päästään, niin kertoisin tässä vaiheessa toisen seikan. Kun astuin virkaani komissiossa, niin toteutin työllisyyskasvuehdotuksen vaikutusarviota ja katsoin, että tällä ei olisi suoraa myönteistä vaikutusta työllisyyteen. Ja toiseksi sitten vuoden 2008 monet jäsenvaltiot ovat hyväksyneet lainsäädäntöä, jotka ovat parantaneet naisten suojaa. Tämä voi olla yksi syy sille, miksi, vaikkakaan nyt en halua neuvoston nimissä tässä puhua. Tämä voi olla yksi syy sille, miksi direktiivi on ollut jumissa neuvostossa. No, uutta tekstiä ajatellen haluaisin olla aiheessa kunnianhimoinen. Haluan tehdä kunnianhimoisen ehdotuksen, joka olisi kahdellakin tavalla kunnianhimoinen. Me haluamme yhteen sovittaa perhe- ja työelämän koko ihmisen elinkaaren aikana ja haluamme myös saada miehet enemmän mukaan perheelämään ja taakanjakoon. Haluamme tehdä miehille mahdolliseksi sen ylellisyyden, että hekin voivat jäävät, jäädä kotiin ja viettää aikaansa lastensa kanssa. Tämä ratkaisu auttaisi myös palkkakuilu ja eläkekuilu kysymyksessä. Yksityiselämän, perheelämän ja työelämän yhteensovittaminen on hyvin vaikea aihe. Me puhumme syrjimättömyydestä, puhumme myös perhelainsäädännöstä ja työlainsäädännöstä. Meillä on edessämme erilaisia lähestymistapoja, erilaisia perinteitä eri jäsenvaltioissa – Kyseessä ovat syvään juurtuneet perinteet. Minä itse tulen maasta, jossa monet katsovat, että jos nainen tulee liian varhain synnytyksen jälkeen takaisin työmarkkinoille, hänen täytyy olla huono äiti. Tämä taas voi muissa jäsenvaltioissa vaikuttaa aivan käsittämättömältä asenteelta. Jotkut teistä ovat todenneet, että puhumme yhteisistä toimivaltuuksista ja me emme halua rikkoa toissijaisuusperiaatetta. Kyselitte myös ajoitussuunnitelmaa, aikataulua. Tällä hetkellä me analysoimme tilannetta. Minä Työstän aihetta yhdessä kollega Tysonin kanssa komissiossa. Aion niin ikään työstää tätä yhdessä Timmermansin ja Domrovskisin kanssa. Hekin ovat mukana aiheen käsittelyssä. En haluaisi tällä hetkellä vielä mainita mitään täsmällistä päivämäärää, mutta uskoisin, että tämän vuoden, vuoden jälkipuoliskolla voisimme saada ehdotuksen tai oikeastaan pikemminkin vaikutusarvion valmiiksi. Toivottavasti en ole puhunut liian pitkään, mutta minulle oli tärkeää kommentoida näitä kysymyksiä. Mielelläni jatkossakin teen kanssanne yhteistyötä. Tunnen, että olette motivoituneita työstämään tätä aihetta. Tämän ratkaisun kautta voimme saada aikaan myös myönteisiä sosiaalisia muutoksia ja parannuksia eurooppalaisille naisille ja äideille. Me haluamme parempia sääntöjä eurooppalaisille naisille ja myös työmarkkinoille ja talouteen. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi puheenvuoron saa Kalina Lukasevic. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen, arvoisat jäsenet. Täällä on osittu paljon arvostelua neuvostoa kohtaan tässä keskustelussa. Sanon, että olen eri mieltä. Yli kymmenen vuoden ajan on pyritty etsimään tukea tälle asialle ja tuen puuttuminen nykyiselle lainsäädäntöesitykselle, jota komission, jonka komissio on tehnyt sitä ei pitäisi tulkita tahdon puutteelle suojella työtä tekevien vanhempien oikeuksia. Itse asiassa jäsenvaltion edustajana, joka tarjoaa avokätistä vanhempalmaa mahdollisuuksia, joissa vanhemmat valita, kuka huolehtii lapsesta, äiti vai isä, ja oikeus olla kotona on 18 kuukauden mittainen. Minä voin vakuuttaa, osoittaa teille, että olen voimakkaasti sitoutuneet tähän perustavanlaatuisen periaatteeseen. Mikä on sitten ongelman sydämessä on se, että ei ole tuetta tälle konkreettiselle lainsäädäntöesitykselle. Meidän ei pidä nyt dramatisoida liikaa tilannetta. Pidämme hyvänä komission aikomusta tehdä parempi esitys, joka olisi realistisempi ja nykyaikaisempi. Ja haluaisin käyttää tilaisuutta kiittääkseni rova Koratsa Biltia ja rova Moren Satiria puheenvuoroistaan ja kannanotoistaan siinä, että pitäisi olla nykyaikainen vanhempainomajärjestelmä ja siinä, että he sanoivat, että sormella osoittaminen ei auta ratkaisun löytämiseen. No itse asiassa neuvosto ymmärtää oikein hyvin miten tärkeää on vanhempain loma, miten tärkeät tällaiset järjestelyt ovat Euroopan perheille. Ja äitiyslomaa ei tulisi nähdä erillään muita avustavia menetelmiä voisivat olla esimerkiksi hoitomahdollisuudet, jotka mahdollistaisivat joustavat työajat, joustavat työt sinänsä ja lomavahdollisuudet ja myöskin se, että jaetaan tasaisemmin hoitovastuuta miesten ja naisten välillä. Loistavat työjärjestelyt ja se, että on kulttuuri, joka mahdollistaa tällaisten erilaisten asioiden yhteensovittamisen, ovat tärkeitä yhteiskunnassamme. On tärkeää, että lapsen aikaa saamiseen tarvitaan mies ja nainen. Miksi me siis puhumme pelkästään äitiyslomasta, kun me puhumme lasten syntymästä? Minua huolestuttaa retoriikka, jota on käytetty tässä keskustelussa – miehillä täytyy olla yhtäläiset oikeudet osallistua lasten kasvattamiseen, joten haluaisin käyttää tilaisuutta pyytäkseni rouva komission jäsentä valmistelemaan hyvän nykyaikaisen esityksen, jossa vanhemmat voivat kumpikin jakaa vastuuta ja käyttää tilaisuutta lasten, lapsista huolehtimiseen. Ja tämä voisi olla todella hyödyllinen Euroopan unionissa. Joten hyvät jäsenet, neuvosto on toinen lainsäätäjä ja sen mielipide nykyesityksestä on selkeä. Joten meidän on tehtävä valinta. Me voimme pysyä erimielisinä olemassa olevasta lainsäädäntöstyksestä edelleen viisi vuotta, tai voimme pyrkiä pääsemään sopimukseen uuden esityksen pohjalta. Neuvosto on tehnyt valintansa. Me odotamme mielenkiinnolla sopimukseen pääsemistä lähitulevaisuudessa. Hyvä puhemies, hyvät jäsenet, minä uskon, että kaikki osapuolet voivat osaltaan edistää myönteistä kehitystä tässä tärkeässä politiikan kysymyksessä. Kiitän tarkkaavaisuudestanne. Kiitoksia kovasti. Nyt keskustelu on